everyone. Um, let me welcome uh, Vice President of the Commission. No niin, meillä on täällä Kattainen komission puheen, varapuheenjohtaja. Hänet on kutsuttu tänne vieraaksemme ja haluankin kiittää teitä siitä, että innokkaasti jaksatte tulla tänne keskustelemaan kanssamme. On useita aiheita, joiden parissa teemme yhteistyötä. Odottelemme, että komissio lähettäisi meille omia lakiehdotuksiaan ja tekstejään. Eli kaikki se, mistä tänään puhutte tänään, on jo meidänkin asialistallamme huipulla. En tiedä missä määrin koordinoit koordinoitte? Siis minähän olen juuri tulossa Euroopan terveysparlamentista, joten en tiedä missä määrin koordinoitte työtänne muiden aiheiden parissa. Ehkä voitte viitata puheessanne sellaisiin asioihin kuin ö, lisäsuoja, joka liittyy lääkeinnovaatioihin. Mehän tiedämme, että keskitytty nyt muoviin ja kiertotalouteen, kemikaaleihin, mutta no, pidemmittä puhetta. Annan puheenvuoron teille. Voitte esittää tonne ja sitten pyytäisin kollegoita esittämään kysymyksiä. Olkaa hyvä. Very much. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Kiitos kutsusta. Onpa mukava aina päästä keskustelemaan kanssanne. Tällä kertaa tässä alustuspuheenvuorossani keskityn kiertotalouteen ja siihen liittyen liittyviin asioihin, mutta niin kuin aina olen valmis vastaamaan muihinkin kysymyksiin, kuten näihin laajennettua sertifikaattia liittyviin kysymyksiin. En ole varma, pystynkö kaikkea vastaamaan, mutta yritän kuitenkin. Niin kuin tiedätte, olemme tässä kiertotaloustoimintasuunnitelman täytäntöönpanossa oikein hyvällä mallilla. 80 prosenttia toimista on jo joko esitelty tai hyväksytty. Aiemmat tammikuussa hyväksyttyyn pakettiin kuuluvat kysymykset liittyvät siihen, että Euroopan taloudesta pyritään tekemään vahvemmin kiertotalous ja meillä on Euroopan muovistrategia, joka liittyy tähän samoin indikaattorien monitorointimalli, sitten kemikaalituotteiden ja jätteiden lainsäädäntö ja sitten vielä kriittiset raaka-aineet lainsäädäntö. Aloitetaanpa muovistrategiasta. Muovistrategia perustuu äh, älykkääseen, äh, innovatiiviseen, kierrättävään äh, teollisuuteen, jossa kasvua ja työllisyyttä ja lisäarvoa vahvistetaan täydellisen kierrättämisen kautta. Näin pyritään saamaan aikaan neljä eri asiaa. Ensinnäkin parannetaan äh, muovin kierrättämisen taloudellisuutta 2030 vuoteen mennessä kaikkien nämä muovituotteiden tulisi olla kierrätettäviä. Tähän päästään paremman designin kautta ja äh, parantamalla erillistä keräämistä ja uuden, mm, uudenlaisen muovin pohjalta ja me pyrimme nyt todella myös ajamaan kierrätetyn muovin käytön vahvistamista ja vastaanottoa siis näin. Eli yksinkertaistaan voidaan sanoa, että haluamme luoda eh, muovin kierrätyksen sisämarkkinat. Toinen seikka muovijäte ja roskaaminen, myös mikromuovit, myös kertakäyttömuovit ja maatuvat muovit. Muovien joutuminen valtameriin liittyy siihen, että pyritään vähentämään kertakäyttömuovi en käyttöä käyttöä, samoin kalastusalalla ja sitten tietenkin mikromuovien käyttöä ja näin päätymistä vesistöihin. Sitten arvoketjukysymys, tutkimusta ja innovaatiota kaivataan, jotta tämä tietoaukko saadaan hoidettua ja että saadaan kokonaiskuva tilanteesta. Vuonna 2018 komissio tulee luomaan tutkimus- ja innovaatiostrategian, joka liittyy muoviin. Ja vuonna 2020 Horisontti 2020 ohjelmasta investoidaan lisää 100 miljoonaa euroa innovaatioihin. Lisäksi haluamme lisätä tietoisuutta rahoitusmahdollisuuksista komissioyhteistyössä Euroopan investointipankin kanssa on perustanut äh, kiertotaloustukialustan. Ja Tätä kautta pyritään tilannetta myös osaltaan parantamaan. Sitten maailmanlaajuiset pyrkimykset muovijätteen vähentämiseksi. Ponnisteluja tarvitaan globaalisti, eikä vain Euroopan tasolla. EU pyrkii vahvistamaan yhteistyötä kolmansien maiden kanssa näiden muovihaasteiden päihittämiseksi tulevina vuosina, muun muassa monenvälisten muovialoitteiden tukemisen kautta. Tämä strategia on vahvan yhteistyön tulosta EU-toimielinten välillä, mutta myös jäsenvaltioiden, teollisuuden, kuluttajien ja kansalaisyhteiskunnan välillä. Sitten pari sanaa satamien vastaanottokyvystä. Komissio on tehnyt uuden ehdotuksen satamien vastaanotto mahdollisuuksista ympäristön tilan parantamiseksi. Tarkoituksena on siis varmistaa se, että alukset tuovat jätteensä satamiin sen sijaan, että laskisivat ne mereen. Monitorointipuitteisto pohjautuu kymmeneen avainindikaattoriin, jotka EU-tason ja kansallisen tason kehitystä kohti kiertotaloutta valvovat, on äh, tärkeää ymmärtää, onko ryhdytty kylliksi vahvoihin toimiin ja näin äh, politiikan tekijät, lainsäätäjät äh, voivat ryhtyä lisätoimiin, jos niitä havaitaan tai niille havaitaan olevan tarvetta. Kyse on paitsi lainsäätäjistä myös muista. Kuluttajat ja yrityksetkin voivat näitä indikaattoreita käyttää subsidiariteettiperiaatetta luonnollisesti kunnioitetaan ja näin ollen jäsenvaltio, alue ja alojen toimia tarvitaan kiertotalouteen siirtymisen ajamiseksi. Sitten puhuisin kemikaalituotteista ja jätteistä. Kun puhutaan sekundäärisistä raaka aineista, niin tämähän on kiertotalouden sydän, uudelleen käytettävät raaka-aineet ja näin ollen kemialliset tuotteet ja jätteet kuuluvat tähän toissijaisen raaka-aineen kokonaisuuteen. Ensinnäkin tarvitaan uutta tietoa huolestuttavista aineista, toiseksi eri aineiden läsnäoloa kierrätettävissä materiaaleissa – sitten innovatiiviset kriteerit ja tietenkin myös selvyyden puute täytäntöönpanossa, kun puhutaan EUn luokittelemista aineista. Pyrkimys on nyt avata laaja keskustelu Euroopan parlamentin jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa näistä ongelmista ja siitä, että ovatko tavoitteet oikealla tasolla. Tässä nyt pyritään ennen kaikkea vuoden 2019 loppuun mennessä saamaan paketti aikaan, joka perustuu todella todistusaineistoon ja sitten nämä on odotettavissa lainsäädäntöehdotuksia. Yksi toimi, joka on myös osa siirtymäämme kohti kiertotaloutta, on vastikään hyväksytty ehdotus juomavesidirektiiviksi. Näin nämä veden käyttäjät kuluttajat voivat saada energiatehokkaasti vettä käyttöön. Ja esimerkiksi mm, läpinäkyvyyssäännöt vahvistavat kuluttajat kuluttajia, voimaannuttavat heitä. Ja tämä toivottavasti johtaa pulloveden käytön selkeään vähentämiseen. Ensimmäiset arviomme osoittavat, että pulloveden käytön vähentäminen voi aiheuttaa yli 600 miljoonan euron säästöt kotitalouksille – vuodessa ja tietenkin valtavan määrän muoviroskaa säästyy myös. Hyvät naiset ja herrat, olemme tehneet ehdotuksia ja nyt lopuksi mainitsisin mitä tänä vuonna on vielä tulossa. Komission ponnistelut kiertotalouden ja matalahiilitalouden vahvistamiseksi 2018 ja tämän jälkeen, niin tänä vuonna aiomme käynnistää tuote laatupuitteiston niin, että kuluttajia rohkaistaisiin tekemään valintoja, jotka ovat kiertotalouden periaatteiden mukaisia. Pyrimme todella vähentämään muovivuodon luontoon ja osana strategiaa komissio pyrkii tekemään ehdotuksia vaihtoehdoiksi kertakäyttömuovituotteille. Ja me todella pyrimme toimimaan niin kuin saarnaamme, eli olemme komissiossa sisäisesti ottaneet käyttöön muovistrategian vähentääksemme näiden muovipullojen käyttöä jos käytte komissiossa, voitte jo ihan tämän nähdä omin silmin. Ja minä haastaisin kyllä nyt Euroopan parlamenttia ihan ystävällismielisesti tässä pienen kilpailun, että mikäs toimielimistä mahtaa olla eh, eniten kiertotaloutta kunnioittava. Kiitoksia. Ensimmäinen puheenvuorokierros, poliittiset ryhmät saavat esittää kysymyksiä. Nyt varapuheenjohtaja. Niin. Se, mitä ihan tuossa lopuksi että meidän täytyy kyllä ottaa onkeemme. Eli kilpailu parlamentin ja komission välillä kierto talouskäytännöissä äh, sopii meille oikein hyvin. Haaste otettu vastaan. Kiertotaloudesta en sanoa, ja suunnitelmat äh, saavat meiltä kovasti sympatiaa. Pyydämme kuitenkin, että tästä tulee konkretiaa ja tarvitaan konkreettisia ehdoja terveyteen. Tehän varapuheenjohtajana olette myös näistä asioista vastuussa. Olemme tästä aiemminkin päässeet keskustelemaan. Nyt tilanne on kuitenkin kehittynyt. Euroopan parlamentti ja sen Andriu Kaitis tänä aamuna kyllä turhautti minua entistä enemmän, koska sanoi, että vuoden loppuun mennessä tulemme analysoimaan tämän tilanteen. Täytyy käynnistää vaikutusarvio ja mitä pikimmin saada konkreettinen ehdotus. Kiitos. Kiitos ja tervetuloa herra varapuheenjohtaja. Kiitos mahdollisuudesta eh, keskustella näistä toimintasuunnitelmista. Yksi välttämättömyys minusta on kaikkien kiertotalousaloitteiden tehokkuuden takaamiseksi. Ja se on se, että ne täytyy orkestroida osana ää, eh, tällaista kokonaisuutta, jossa ei-myrkyllinen, ei-toksinen ympäristö on tavoite koska me voimme odottaa prioriteetteja, miten komissio takaa, että kiertotalous, ää, strategiat ovat osa johdonmukaista kokonaisuutta, eivätkä epäjohdonmukaisia. Taloudellisten periaatteiden lisäksi tarvitaan yhteiskunnallisia aloitteita, joista tehdään kierrättämisestä kestä johdonmukaista kokonaisuutta, eivätkä epäjohdonmukaisia. Taloudellisten periaatteiden lisäksi tarvitaan yhteiskunnallisia aloitteita, joista tehdään kierrättämisestä kestävänä käyttää raaka-aineena unionissa. Ja tästä lempiaineeseen, eli äh, hormonihäiritsijät. EU-strategioiden kehittämisestä vastuussa. Käytäisin vastuutta kysymykseen, eli miten tämä strategia on edennyt, minkälaisia prioriteetteja uudessa strategiassa on ja missä mä Komission jäsen Katainen, mielestäni teidän haasteenne on oikein hauska. Ja kyllä, me voimme siihen tarttua. Katsotaanpa nyt tässä ympärillemme tosiaan pöydillä pullorivistöt, vuosi sitten saimme tänne äh, italialaisen puhemiehen, joka, jonka jälkeen saimme italialaista pullovettä. Nyt tässä edessämme on näköjään taas saksalaista pullovettä, mutta kun katsotaan ylipäätään tätä pullojen määrää, kertakäyttöpullojen määrää, niin äh, kyllä meidän taitaa hyvä olla tämä teidän haasteenne ottaa tosissamme vastaan ja yrittää voittaa se. Eh, kiertotaloustoimintasuunnitelma käynnistettiin kaksi vuotta sitten ja sanotte, että tässä ollaan oikein hyvillä jäljillä ja täytyy myönnitä, että, myöntää, että onhan tässä asioita saatu liikkeelle komission viime kuussa käynnistämä paketti. Muun muassa tämä muovistrategia mukana siinä on tärkeä eh, hoidettavanamme ennen kuin kiertotalous todella toteutuu. Ja tähän liittyykin konkreettisia kysymyksiä. Varmaan olette samaa mieltä kanssani siitä, että keskeisen tärkeää kiertotalouteen pääsemiseksi ovat pohditut toimivat tuotteet, kierrätettävät tuotteet. Miten tähän päästään? Ja sitten julkiset hankinnat. Erittäin tärkeää esimerkkiä osa-alue sekin kiertotalouden ajamiseksi ja, ja, ja kiertotalouteen perustuvien tuotteiden hankkimiseksi ja näiden tuotteiden asioiden ajamiseksi. Kyllä aika paljon hankkeita on käynnissä jäsenvaltioissa ja nyt komissiolla olisi mielestäni mahdollisuus Euroopan tasolla saada tästä vipuvaikutusta aikaan, mutta onko komissio valmis tekemään tämän? Kolmanneksi toimintasuunnitelma sisältää myös koko joukon biomassaan liittyviä tärkeitä kysymyksiä. Uusiutuvia energianlähteitä koskevan lainsäädännön uudistamista vaikuttamistyössä näemme, että energiapolitiikka on vielä merkittävä haaste ja kysymmekin, että mitenkä komissio huolehtii siitä, että myös energiaraaka-aineissa huolehditaan putousvaikutelma, putousperiaate toteutuu myös tässä. Ja kun puhutaan todellisesta toimien vaikutuksesta, niin niitä täytyy voida mitata. Eli voidaanko tämän puitteiston pohjalta mitata mitenkä tehokkaita nämä suljetut kiertojärjestelmät ovat. Äh, vastikään hän äh, äh, Kiina kielsi muovijätteen tuonnin Euroopan unionista. Ja tämä luo meille valtavan mahdollisuuden nyt. Nyt meidän täytyy itse huolehtia kierrättämisestä. Kun ajatellaan horisontti 2020, viittasitte sen rahoitukseen, mutta miten huolehditaan siitä, että tämä rahoitus osuu maaliin ja rakennerahastojen kautta voitaisiin priorisoida mm, mm, ihan siellä jäte hierarkian huipulla. Ja sitten vielä, mitenkä komissio aikoo sitten toimia vuoden 2020 jälkeen, mihin toimiin komissio ryhtyy tänään, jotta tuo agenda selviytyisi? Annoin teille vähän enemmän aikaa, koska olitte ECRn ainoa puhuja tänään, joten ajattelin, että kannatti suoraan. mutta pelkään, että tästä sukeutuu sellainen kilpailu, että mikä instituutio kiertää enemmän tätä haastetta. Tarvikkeissa, niitä on myös tekstiileissä. Nämä haasteet ovat todella todellisia, niihin täytyy puuttua. Kysymykseni osa on seuraava. Jäsenvaltiothan suunnittelevat tällä hetkellä ähm, muovista luopumista, siis oikein, mutta samanaikaisesti markkinat fragmentoituvat ja se on kyllä askel taaksepäin, ei varmasti auta meitä pitkällä tähtäyksellä, auttaa meitä. Thank you very much. Kiitoksia tästä. Kiitoksia, että pysyitte aikarajoissa. Kysymys oli kiintoisa Eichhout. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Pitänyt kahdessa minuutissa. Ja kiitos herra Katainen. Meillä on tämä vuotoinen keskustelu ja muistan viime kerralla. Olet vähän ärtynyt, kun saatte paljon kritiikkiä ja minä teen tämän johtopäätöksen, että me teemme kaikki, kaiken väärin. Nyt olemme pikkasen tyytyväisempiä, koska nyt ehdotuksia on tehty erityisesti muovin suhteen. Ne kollegitkin olivat tästä kysyneet, mutta se osoittaa, että asiat liikkuvat. Mutta kuten jotkut kollegat, me, me vasta tarkastelemme komission tiekarttaa. Mietimme, että miten nämä isommat kartat toimivat. Mutta yksi alue, jossa asiat ovat epäselvempiä, on ekosuunnittelu. Ja haluaisimme me kuulla, mitä tämä komissio vielä aikoo tehdä, jotta ekosuunnittelu, ekodesignin ala laajenisi. Me tiedämme, mitä se voisi olla, mutta sen pitäisi olla muutakin kuin energiatehokkuus tai käytetyt materiaalit. No, mutta komissio on jättänyt avoimeksi vielä jossain määrin, mitä saiko tehdä niin kuin uusi komissio astuu ruotuun. Ja sitten on kysymys biomassasta. Meillä on isot keskustelut ennen kolmikantaneuvottelut trilogiaa uudistuva koskassa direktiivissä ja muuta. Kysymys on, mi, miten biomassaan tällainen putoasmainen portaat tänne käyttö saadaan toimimaan. Mitä me voimme odottaa komissiolta? Tämä on yksi päähaasteista. Me kaikki tiedämme, että loppujen lopuksi biomassa on niukka resurssi. Mitä me voimme huolehtia siitä, että biomassa käytetään optimaalisesti ja niin, että jotkut sovellukset siirtyisivät seuraavalle tasolle putoksessa? Odotamme vastausta, koska sitten meillä täytyy soveltaa. Kiitoksia kovasti. Täytyy ehkä tuottaa pettymys edustaja Liiselle jo toisen kerran tämän päivän aikana, koska minulla ei ole kauheasti lisättävää siihen, mitä komissari Andrew Kaitis tänään teille kertoi. Kysymyshän on tärkeä, kuten kaikki tietävät. Jos lääke ei toimi, koska olemme nauttineet niitä liikaa tai bakteerista on tullut resistentti, niin täytyy tehdä jotain mutta emme ole aivan varmoja tässä vaiheessa, onko toimi tehokkainta. Emme tietenkään sulje pois sitä mahdollisuutta, että direktiiviä voitaisiin muuttaa, mutta tätä täytyy vielä tarkastella tätä asiaa. Mitä tulee horisontti 2020, komissio tukee kyllä ja tukee tutkimusta jatkossakin Toivottavasti tällä tavalla päästään uusiin innovaatioihin ja voidaan kehittää moderneja antibiootteja. Pots esitti kysymyksen siitä, koska komissio aikoo esittää kiertotalousstrategian. Me lähdemme siitä, että meillä on jo sellainen vuoden 2015 strategia, sitä täytyy tarkastella ikään kuin ensimmäisenä askeleena. Nyt olemme täytäntöönpanovaiheessa, kuten johdannossani sanoin, niin 80 prosenttia toimista, jotka kiertotalous toimintasuunnitelmassa vuonna 2015 yksilöitiin, niin ne on jo hyväksytty, tai niistä on ainakin tehty ehdotus. Ja minun mielestäni nämä ensimmäiset toimenpiteet, Tämä ensimmäinen toimenpidejoukko oli yritys yksilöidä, ymmärtää, mitä kiertotalous tarkoittaa, mihin toimiin tulisi ryhtyä, jotta voidaan muuttaa tätä e- taloudellista mallia Euroopassa eikä tämä todellakaan ole viimeinen kiertotalouspaketti, koska Eurooppa muuttuu, maailma muuttuu. Tämä komissio ei esitä uutta kiertotaloustoimintasuunnitelmaa, mutta seuraavan komission täytyy niin tehdä. Minä tosiaankin toivon, että seuraava komissio ehdottaa sekä strategiaa että toimintasuunnitelmaa kiertotaloudesta. Ennen kuin menen eteenpäin tässä kiertotalous ähm, kysymyksessä ja meneen hormonihäiritsejiin, niin meillähän on tehty asiantuntijatyötä näissä asioissa. Ja nyt tämä asia on menossa kabinettitasolta poliittisemmalle tasolle ihan muutaman viikon tai kuukauden sisällä – ja saattaa olla niin, että tämän vuoden aikana me löydämme jo ratkaisun. Mutkikas tämä asia on, mutta myöskin tärkeä. Ja siksi haluamme varmistaa sen, että olemme tiedossamme ajan tasalla. Palaan vielä kiertotalouteen. Ekodesign, ekosuunnittelu on fantastinen väline. Se on tuonut muassaan konkreettisia kouriin tuntuvia tuloksia. Te tiedätte tämän paremmin kuin minä. Ensimmäinen toimenpidepaketti äh, ekodesign äh, direktiivissä on johtanut siihen, että vuoteen 2020 mennessä tulemme säästämään energiaa yhtä paljon kuin on, mikä on koko Italian vuotuinen energian kulutus. Ja jos me onnistumme saamaan kuusi uutta tuotetta, jotka aiomme lisätä ekodesign-direktiiviin, niin säästämme suurin piirtein saman verran energiaa kuin mikä on Ruotsin vuotuinen energiankulutus, eli Italia plus Ruotsi. Ja vaikka monet ihmiset kritisoivat meitä, eli kysyvät, miksi EU puuttuu kahvinkeittimiin tai hiusten kuivaimiin, niin nämä ovat tällaisia pieniä asioita. Ja Eco Design-direktiivi lähtee siitä, että pienistäkin puroista kasvaa suuria virtoja. Ja kun me tätä ekodesign-direktiiviä Ähm, vielä tässä pähkäilemme, niin toivottavasti me saamme sen sovellusalaa laajennettua vielä tämän mandaattimme aikana. Äh, Aikaut sanoi, että sitä tulisi laajentaa myös resurssitehokkuuteen. Äh, no, ei se ole helppo tehtävä, mutta se olisi kyllä se suuri vonkale, jota kannattaa kalastaa. Se olisi myös hyvä tuotteiden kierrettävyyden kannalta. Eli senkin takia kannattaisi ehkä laajentaa sovellusalaa. En lupaa, että me ehdotusta tekisimme ihan lähiaikoina. Mutta jos minä voisin päättää heti, niin kyllä minä haluaisin sitä sovellusalaa laajentaa ihan mitä pikimiten. Jos joku mainitsi Kiinan meidän täytyy muuttaa sääntöjämme ja me tarvitsemme teknologista innovaatiota. Asiahan on niin. Etaan. Eli meidän rahamme lojuu muiden maiden kaatopaikoilla tai polttouuneissa, joten meidän täytyy löytää parempi keino. Jäsenvaltiot toimivat kansallisesti ja se estää Euroopan laajuisten ratkaisujen löytämistä Mahdollisesti tämä on totta, mutta luultavasti tarve kerätä erilaisia muovipakkauksia, koska niillä on samat laatustandardit. Ongelmahan tällä hetkellä on se, että meillä on aivan liikaa erilaista muovipakkaa. koskee kierrätettävää muovia. 95 prosenttia muovista on tällaista, ää, mu, se muovi on, josta ne tehdään. Tällä hetkellä eivät tiedä, onko tämä muovi kierrätettävää. Tämä täytyy, tähän täytyy tulla muutos. Ja haluamme luoda sisämarkkinat, ää, jossa puhuttiin Freiburgin kaupungista. Onko täällä ketään Freiburgilaista? Eli Frau, Freiburgin kaupung, kahvia annat, ää, euron pantin, ja saat kovaa muovia ö, olevan kuppiin, jota voit käyttää missä tahansa, ja kun viet sen vaikkapa huoltoasemalle tai kahvilaan, niin siitä saa sen euron takaisin. Kuulostaa ihan hyvältä käytännöllä toivottavaa, jossa sisämarkkinat eivät fragmentoidu. Mikromuovit. Kaksi konkreettista. Ei se ole valtaisaa se määrä, mutta ei ole mitään syytä hyväksyäkään sitä elinkeinoelämä teollisuus on ryhtynyt jo vapaaehtoisiin toimiin näiden mikromuovien keino toimia on tehdä yhteistyötä globaalisti. Meillä on oma merimuovijäte ja tämä putousperiaate. No, näihin meillä ei oikeastaan ole mitään uutta sanottavaa. Tämä juontuu siitä, että joissain maissa biomassa on lähes loppumaton voimavara, toisissa taas ei, erityisesti Euroopassa ei ole. Puhun tässä vaikkapa... Okei, lopetan tähän. Thank you. Uh... Kiitoksia kovasti. Sitten seuraava kierros, minuutti per puhuja. Florence on ensimmäinen. Ja, vielen Dank, Herr Vizepräsident. Kiitokset varapuheenjohtaja. Muutaman asian kuulin oikein mielelläni. Ensinnäkin tämä ää, äh, kierrätettyjen tuottojen laatustandardi. Sitähän Euroopan parlamentti on vaatinut vuosien ajan. Jos meillä olisi äh, yhteinen merkki äh, kierrätettyjen tuotteiden laatua silmällä pitäen, niin työhön pitäisi kyllä ryhtyä. Muuten ja kyllä veisin eteenpäin paitsi energian käytön myös raaka-aineiden suhteen Eli kyllä myös raaka-aineet täytyy tässä ottaa huomioon. Ja sitten minulla olisi muuten kysymys, joka liittyy tuohon muoviin. Siis te haluatte muovin äh, elinkaarta seurata, eivät siis yksinomaan kierrättää. Miten tämä? No niin, se nyt on aika helppo juttu, mutta miten äh, sitten tällaiset kertakäyttöpakkaukset? Thank you. Kiitos. Lain. Yeah, thank you. Kiitokset puheenjohtaja. Minähän äh, johdan Kiina-valtuuskuntaa täällä Euroopan parlamentissa ja jo vuosi sitten olisin voinut kertoa, että tiinalaiset aikovat sulkea oven. Äh, tämä oli ilmeistä jo vuosi sitten. No nyt meillä on sitten ää, äh, ää, miljoona lisää sulkea oven. Tämä oli ilmeistä jo vuosi sitten. No nyt meillä on sitten ää, ää, miljoona lisää. Ja uskin me tätä kierrätystä ihan näin nopeasti saamme jaloilleen, eli miljoona vuodessa. Puhuja ei sano, onko kyse tonneista vai mistä. Ja kun tosiaan puhutaan muovista, niin onhan se aika iso juttu. Ehkäpä olette vastannut standardeja, mutta te taisitte sanoa, että kierrätettävää muovia varten on nyt sitten tulossa standardeja, koska tosiaan monet äh, yritykset vaativat äh, sääntöjä, eivät tiedä mitä väri tai val, valkoinen väri on äh, suositumpi kuin kierrätetty valkoinen. Eli kierrätetty muovihan ei ole ihan valkoista ja tätä varten pitäisi ihmisiä valistaa. Ja Jäättämäki. Thanks, Anne. Kiitos. Ja kiitos, että komission jäsen tuli tänne menolle. Muovin kierrättäminen on myönteistä, mutta kysyisinpä saman tien, missä määrin EUn pitäisi edistää sellaisten materiaalien käyttöä, jotka korvaavat muovit. tunnustan, että nämä eivät vielä ole hintakilpailukykyisiä vertuna muoviin. Toinen kysymys koskee muovin ongelmia. Ja sitä, mitä Euroopan ulkopuolella tapahtuu, minkälaista yhteistyötä näette tehtävän kolmansien maiden kanssa, ei vain Kiinan, vaan muidenkin kolmansien maiden kanssa. Thank you. Kiitos herra Katainen, että olette täällä. Meistä tämä uusi muovipaketti on muovin turhaa käyttöä. Minun mielestä menette oikeaan suuntaan, mutta varsinainen kysymys on, oletko te tarpeeksi kunnianhimoisia? Muovijäte on ilmoitteita sitä rantoja, myös kompostit ja jättekäsittelylaitokset kärsivät sitä. Ajatellaan tätä pientä muovista teepussia. Myös ei vain banaaneissa. Nämä aiheuttavat kompostoissa ei saa ongelmia. Ja luovat haasteen mikromuovin poistamiseksi jälkipäivästä. Tämä kertakäyttäinen kahvikerma on samanlainen ongelma. Muovin tarpeettomista katosta on paljon esillä. Me odotamme, että komissio tarttuu tähän lainsäädäntöön, joka koskee kertakäyttäistä muovia ongelmia, joka liittyy jätteiden käsittelyyn, nimittäin verotukselliseen ongelmaan. Meillähän on kirjoittamisesta kirjoittamista yleensä, niin tässä tulee myös verotukselliset kysymykset. Kiitoksia. Sitten rouva Delei. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Hyvät, mutta meillä on vaihtoehtoja. Uskon, että kysymys on erityisesti kansalaisuudesta ja ympäristön kunnettamisesta ja yksi etoomus, joka käsittelee ruoan jätettä, hävikkiä. Tiedän, että jäsenmaat, jotka ovat vähän haluttomia, me tiedämme, että meillä on tiekarttakin tästä hämmentävistä merkinnöistä. Meidän täytyy päästä eteenpäin. Minä en oikein vain hyväksyä maanviljelijänä sitä. On liian paljon kansalaisia, jotka eivät tehtäviä täytä. Joo. Kiitoksia. Ja sitten Panjo. Hyvä vasa. Se on aika epäilyttävää käytännettä. Se koskee muun muassa iPhoneja, ää, äh, iPhoneien ää, äh, pattereita, ää, äh, että kodinkone laitteisiin laitettaisiin etiketti, jossa kerrotaan, mikä, sen, mikä tämän ä, tuotteen elinkaari. Ä, on syytä onnitella Ranskan viranomaisia tästä toiminnasta, mutta o, olisi myös tärkeää, että voisimme Euroopan tasolla toimia. Olisiko teillä ehdotus. Kiitoksia. Ja sitten Bonafé. Grazie, presidente. Kiitoksia kovasti puheenjohtajamme lähinnä tähän ensimmäiseen osioon, joka koskee kiertotalouteen. Tarkoitus on siis vähentää jätteitä. Ecodesign-direktiivi. Se on hyvä askel eteenpäin. Sitten on toinen kysymys, se liittyy kilpailukykyyn ja investointeihin tällaisia hankkeita, niin olisi hyvä ehkäpä suosia juuri tällaisia aloitteita, joilla voidaan helpottaa siirtymää kiertotalouteen. Niin, olkaa hyvä. Saatte puheenvuoron. Paljon kiitoksia. Näin on. Tämä on strategisen investointirahaston elinkaudella ongelma, että hyvin harvat kiertotalousprojektit ovat hakeneet EFSistä rahaa. En tiedä miksi. Yksi mahdollinen syy on, että kiertotalouden sen tukea tarvitsee. Tarvitsen teidän tukea ja apua niin, että voimme lähettää viestin kiertotalouden toimijoille, keitä he ovatkaan, että ja se tarvitsee riski rahoitusta ja muuta kuin markkinoita, mutta vain muutama. Ja sitten yhden käyttäjän muovi. Meillä on tämä yhden paketta. Otettiin käyttäen maksu tai pieni vero. Näiden, näistä erittäin ohuista kertakäyttöistä muovipakkauksista joutui maksamaan. Se vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen paljon enemmän kuin tietoisuutta muovipakkausta ongelmista. Tämä on loistava esimerkki. Sen sijaan, että meillä olisi tällainen pakkapaitalainsäädäntöä, meillä voi olla vähän laajempi lähestymiskulma, joka mahdollistaa sen, että se vaatii jos vaikuttaa, no, vetovoima siinä juuri, että kuluttajien käyttäytymiseen vaikutetaan matkalla kiertotalouteen. Ja laajennamme kertakäyttömuovidirektiivin soveltamisalla emme tiedä miten vielä, mutta voisi ajatella, että muovikupit, olisiko se oikea juttu, pillit, en mä tiedä, me analysoimme tätä ja miksi merialueet saastuvat, ovat. Meidän täytyy puuttua siihen, mikä rannolle yleensä päätyy. en mainitse mitään maita nimeltä. Koska saattaisi olla itseään toteuttava ennuste, mutta muut asiat maat ovat yksi ehdot, yksi suunta, mutta toivottavasti reagoimme tarpeeksi nopeasti toteuttava ennuste, mutta muut asiat maat ovat yksi ehdot, yksi suunta, mutta toivottavasti reagoimme tarpeeksi nopeasti pitää sillä standardeja. Me olemme muovipakkauksilla standardit kohtaa me mietimme tätä. Ja sitten Raava Jättemäki. Ja se on ihan jees. Ongelma tällä hetkellä, että meidän biohajoavat, soten miten biohajoava merkitsee, koska biohajoaminen vaatii tietynlaiset olot. Niin se uudet bioraaka-aineet, biopohjainen öljy, muovissa käytettävä. Haluan, että kiertotaloisia ja ovat osa korkeintaan, jossa on vuoropuhelua Kiinan ja Japanin kanssa. Ja verokannustamien luonti. Me mietimme mahdollisuuksia. Emme tiedä vielä, kannustimia tavoitteiden saavuttamiseksi. Muoviverotuksen suhteen muihin tarkoituksiin. Tämä on aika monimutkaista. Ja sanoa, että että meillä on foorumi, joka käsittelee tätä aihetta – voidaan sitten kysyä, onko tämä asia jäsenvaltiolle vai Euroopan tasolle. Jos tulee ravintolaista tai kuluttajilta, mä sanon, että me kohtaisimme sitä vakavasti. Tämä on vakava ongelma. Haluamme kuitenkin ymmärtää tilanteen paremmin EU-tason toimille. Vähän samanlaista kuin energiamerkinnät. Sillä on merkittävä vaikutus kuluttajien käyttäytymiseen, että esimerkkejä täytyy tutkia lisää. Thank you very much, Commissioner. Kiitoksia kovasti, komissaari, teille. Me jatkamme yhteistyötä. Toivottavasti saamme mahdollisimman monet asiat valmiiksi ennen vuotta 2019, jotta voimme voimme esittää kansalaisille konkreettisia työmme tuloksia. Kiitoksia kovasti. We can discuss it whenever you want, so um, we don't have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 Uh, so dear colleagues, we'll have to take a small... Pidämme pienen tauon. Täytyy odotella Gerbrandia paikalle. Ja hän on vielä toisessa kokouksessa 10 minuuttia. Eli Gerbrandi on tulossa 10 minuutin kuluttua. Okay, dear colleagues, if you take your seats. Hyvät kollegat, voitaisiinko jatkaa esityslistan käsittelyä? Seuraavaksi keskustelemme Euroopan ympäristöviraston johtajan kanssa. Toivotan teidät tervetulleeksi. Kuten tiedätte, niin tässä on kyse vuotuisesta keskustelusta. Keskustelemme viraston johtajien kanssa. Eli keskustelemmeko nyt ensi vuoden toiminnasta 2018 vai 2019? Kumpi se nyt olikaan? Niin. Johtaja, me tietysti ensin haluamme kuulla, mitä teillä on mielessänne seuraavaksi ohjelmakaudeksi. Mainitsen tässä nyt vain, että meidän valiokuntamme on tulossa vierailemaan virastossanne tämän vuoden toisella puoliskolla. Ja sitten kun te olette puhuneet, niin Gerbrandi ja muut saavat esittää kysymyksiä. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Thank you for the opportunity. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos tilaisuudesta tulla puhumaan Euroopan ympäristövirastosta Envi-valiokunnalle. Ensinnäkin on tärkeää asettaa työmme puitteisiin, ikään kuin tällaisen kolminaisen aikataulutuksen pohjalta, eli nykylainsäädäntö ja sitten toimet vuoden 2018-2019 jälkeen, eh, kun me analysoimme eh, lainsäädännön kehittymistä. Sitten olemme jo valmistelemassa 2030-agendaa, jossa teemme yhteistyötä eurooppalaisten jäsenvaltioiden kumppanien kanssa – Äh, esimerkiksi raportointi- ja seurantamenettelyjen suhteen, mitä tulee kiertotalouspakettiin, Pariisin jälkeiseen ilmasto- ja energiapakettiin, energiaunioniin sekä kestävän kehityksen tavoitteisiin. Ja tämä kaikki tietenkin liittyy myös sitten tähän äh, siirtymään äh, monivuotisessa suunnittelussa aina vuoteen 2050 saakka tämä seitsemässä elävä planeetta-visio. Ja yhä enemmän Teemme tiivistä yhteistyötä Brysselin kehitysagendan suhtaan. Me analysoimme ympäristöagendaa, raportoimme ja keskitymme järjestelmiin. Jos ajatellaan ekosysteemiä ja yhteiskuntajärjestelmää, joka luo ihmisille elinympäristöön, niin keskitymme energiajärjestelmiin, ilmasto- ja energialinkit, sitten energiaunionityö tietenkin. Ja kun katsotaan ravintojärjestelmää, keskitymme vahvistamaan yhteisen maatalouspolitiikkaa politiikan uudistusta. Ja viime aikoina olemme myös valmistelleet tällaista elintarvikejärjestelmäraporttia. raporttia. Kyse ei ole yksin omaan maanviljelystä, ei, vaan kyse on laajemmalti hallinnon tarkastelusta. Sitten kaupunkijärjestelmä, urbaanijärjestelmä. Teemme tiivistä yhteistyötä erityisesti regiopääosaston kanssa tukiaksemme, tukeaksemme Euroopan urbaanijärjestelmän kestävyysagendaa. Ja sitten vielä liikkuvuusjärjestelmä, erityisesti hiilestä luopuminen liikennealalla ilman laatu Äh, josta paljon puhutaan tällä hetkellä. Kaksi viimeaikaista kertomusta tältä alalta, siis, jotka liittyvät liikenne- ja ympäristöraportointimekanismiin viime vuonna kestävä liikkuvuusjärjestelmä ja tämän vuoden kertomus, joka on juuri julkaistu, keskittyy meri, merten saastumiseen ja ilmailuun, jotka ovat nekin kaksi kuumaa perunaa. Sitten äh, toteaisin, että kun meillä on tällainen tietopohjainen hallintojärjestelmä, joka perustuu tiedon monitorointiin, indikaattoreihin, dataan, arviointiin, niin monitorointi- ja datapuolella meillä on vahva pohja, raportointi- tai monitorointivelvollisuus. Teemme yhteistyötä muun muassa ilmastopääosaston kanssa ja tuemme heitä myös datan suhteen, mutta myös teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Meillä on Euro Euroopan ympäristö tieto- ja seurantaverkosto, joka seuraa useita satoja kansallisia instituutteja agendansa pohjalta. Sitten indikaattorit ja arviot, no niin tässä raportointi ja analyys, analyysi tapahtuu tässä vaiheessa ja tätä kautta sitten pyrimme samaan aikaan tietoa käyttöön. Me pyrimme entistä paremmin integroimaan Kopernikuksen satelliittikuvaston, että tämän käyttö saataisiin entistä paremmaksi ajatellen maankäyttöä. Teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, mutta käytämme myös ilmasto- ja ilmakehädata ja kun katsotaan äh, seitsemäs EAP-prioriteetteja ja kestävän kehityksen äh, tavoitteita vuoteen 2030 saakka, niin aivan ilmeistä on, että tärkein prioriteetti kattaa näistä äh, useita, eli, eli luon, luonnollinen pääoma, toiseksi sitten resurssitehokkuus ja matala hiili, talous kattaa useamman kestävän kehityksen tavoitteen suhteen. Ja ylipäätään sitten kolmas prioriteetti, kansalaisten hyvinvointi ja terveys liittyen ympäristöön. Tärkeä tehtävä, jonka myös hoidamme tai sitä huolehdimme, on seuranta ja monitorointi ja panoksen antaminen vuosittaisen indikaattorikertomuksemme pohjalta ja kun katsotaan näitä prioriteettitavoitteita, niin alussa näette entiset trendit tässä ensimmäisessä sarakkeessa ja toisessa sitten odotukset vuoteen 2020 saakka päästäänkö tavoitteisiin, jotka lainsäädännössä on määritelty. Älkää pelätkö, en minä nyt näitä kaikkia rivejä tässä käy läpi. Kyllä tämä värikoodisto on aika itsensä selittävä. Eli tässä nähdään, että vuoteen 2020 mennessä meillä on vakava täytäntöönpanopuute ja tavoitteisiin ei päästä täytäntöönpanon äh, vajavaisuuden vuoksi. Ja kun katsotaan kiertotaloutta ja resurssitehokkuutta, kuva on myönteisempi, mutta edelleen nähdään eniten keltaisia ja punaisia pilkkuja. Ja kun katsotaan sitten ympäristöterveyskysymyksiä, vihreitä pilkkuja on vain kaksi, loppu on keltaista ja punaista. Eli mielelläni vastaan yksityiskohtaisiin kysymyksiin, mutta tämä on tämä kokonaiskuva. Ja nyt keskittyisin lyhyesti pariin avainkysymykseen, joiden puitteissa teemme tällä hetkellä työtä. Mm, innovatiivisuuden pohjalta. Perinteisestihän me olemme tuottaneet kertomuksia, raportteja ja tuotamme edelleen monia raportteja indikaattoreista, mutta viime vuosina olemme keskittyneet tällaiseen visuaaliseen kartoitukseen, joka pohjautuu saamimme tietoihin ja viime vuonna marraskuussa me Pariisissa puhtaan ilmanhuippukokouksessa julkaisimme Euroopan ilmanlaatuindeksin ja nyt meillä on tästä ilmanlaatuindeksiin hakuja lähes 19 miljoonaa, yli 5 miljoonaa käyttäjää, 700 000 vierailijaa vain tämän yhden indeksin puitteissa. Te näette, että sieltä, siellä missä pisteitä ei ole, jäsenvaltioilta ei ole saatu tietoa tunnittain päivittyvästä ilmanlaatuindeksistä, Monet jäsenvaltiot ovat nyt innostuneet ja tällä välin jo kolme uuttakin jäsenvaltiota, Bulgaria ja Kypros muun muassa, ovat alkaneet osallistua tähän päivittyvään indeksiin. Ja Sitten Natura 2000 ja Emerald 2017 verkostot. Emerald 2017 verkoston korost ilmaisen kor- mainitsen korostaakseni ää, tätä kontekstia, jonka puitteissa pyritään suuria ää, luonnon alueita, ympäristöalueita suojelemaan tätäkin tietoa. Keskimäärin hyvin monet sadat ihmiset päivittäin käyvät katsomassa. Sitten Vice Marine, eli kyse on merten hallinnosta. Se on yksi merkittäviä prioriteetteja. Siitäkin tarjoamme tilannekatsauksen meriluonnonsuojelualueista ja tässä eri kopioihin tulee kysyntä on suurta. Kyse on nimittäin uimavesi indeksistä. Ihmiset haluavat tietää, laatuinen uimavesi on paikoissa, joissa ihmiset lapsinen uivat, niin 10 000 paperikopiota, mutta puolitoista miljoonaa hakua vuoden aikana katselukertoja oli alussa nettisivuillamme ja kartoillamme alun alkaen 10 vuotta sitten noin 3 miljoonaa ja nyt jo 170 miljoonaa vuosittain. 2018 ja 9 päivä aloite ja lipulailla kertomus ja tässä tarjotaan ratkaisuja, jotka pyrkivät perustumaan innovaatioihin, matalahiilitalouteen, kiertotalouteen ja nella. Pitää olla liikkeessä. Ja lopuksi ajankäytön nimissä haluaisin vielä puhua tulevaisuuden haasteista kolme haastetta vuodelle 2018 ja myös 2019 ja tuon jälkeen. On varmaan ihan äh, perusteltua sanoa eksi. Se menee sitten johtokuntaan ja myös parlamentti on tietenkin siellä edustettuna. Niin äh, meillä on monia epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät monivuotiseen rahoituskehykseen muun muassa. Epävarmuutta liittyy myös Brexittiin ja epävarmuutta liittyy ja sanon tämän kunni. Ja sitten tietenkin tässä ollaan äh, lähestymässä seitsemännen ympäristön toimintaohjelman äh, päättymistä ja kahdeksannesta meillä ei vielä ole tietoa. Eli kaikki tämä yhdessä luo aikaa suurta epävarmuutta äh, suunnitelmallisuuteemme. Toinen käyttämään tiedon louhintaa muun muassa käyttää Kopernikuksen satelliittitietoja ja sitten kansalaisten apua, ihan tällainen perinteinen ympäristö- ja ilmastomonitorointi, siis ja samalla investoidaan erilaisiin vahvoihin suhteisiin jäsenvaltioiden kanssa, koska tämä vaatii toisenlaista lähestymistapaa. Ja nyt sitten vielä resursseista, voimavaroista. Niin kuin äh, ohjelmointiasiakirjassa olemme maininneet, virasto on, äh, meillä on äh, tiettyjä negatiivisia prioriteetteja 2018 ja 2019. Nyt todellisuutta mainitsen näistä muutaman. Tämä liittyy kansainväliseen työhön. Olemme leikanneet kansainvälistä läsnäoloamme ja näkyvyyttämme ja nyt keskitymme vain tukemaan EU-toimielimiä – biologista monimuotoisuutta koskevassa konferenssissa ja sitten YK on ympäristö aika kovallakin kädellä muun muassa virka matkapudjettia. Minä en yleensä tästä kauheasti valita. Minun tehtä sitten saatoimme toteuttaa leikkauksia, niin nyky, nyt toteutettavat leikkaukset ovat todella kipeitä jotka kuntotarkastuksessa ovat nousseet esiin. Sitten maatalouskokonaisuus, biotalouskokonaisuus ja muun muassa kestävä rahoitusaloite on hyödyllistä lainsäätäjille paitsi Brysselissä myös jäsenvaltioissa. Meidän henkilökuntamme on erittäin sitoutunutta työhömme ja tämänhetkinen arviointi, joka on käynyt. Kiitoksia kovasti. Mr. Yes, thank you, Madam Chair, and let, let... Kiitos puheenjohtaja. Tämä Michael Skulsia ja Petra Hanekkiä loistavasta työstä. Ja olen tyytyväinen, että Slinski ja ne ovat uudet jäsenet johtokunnassa. Tervetuloa. Tämä esittely on tärkeä hetki. Erityisesti ajatellen Petäkin herra Brannitsin viestejä. Nyt 11 prosentilla. 11 prosenttia on aika vähän. A, ah, paljon. Se on paljon yli EUn keskiarvon. Me olemme pyrkineet vähentämään leikkauksia budjetissa. Niitä on kuitenkin tapahtunut. Ja Yhdysvalloissa leikkaukset on 3-40 prosenttia sisarjärjestössä – eikä sillä ole enää mitään kanssa. Ja Yhdysvalloissa leikkauksena 3-40 prosenttia sisarjärjestössä. Eikä sillä ole enää mitään kansainvälisiä toimia. On aika sääli, että Yhdysvaltojen ympäristövirasto joutuu vähentämään toimia, koska tarvitaan enemmän. Sitten tulee uusia tehtäviä kestävä rahoitus, ja viraston tulee olla vaikeaa antaa informaatiota meille ja jäsenvaltiolle ja komissiolle. Mulla on yksi kysymys herra Browningsille. Tiedän, että virasto on käyttää yhä satelliitteja tiedottaa Kopernikuksen dataa myös käytetään EAS. Eikö mahdollisuus saisi viedä vastuuta ympäristövirastolta ja luoda tällainen organisaatio enemmän turvallisuuteen? Ja se merkitsee, että seurannan ja biodiversiteetin datan LULUCFn suhteen politiikan se Ympäristövirrasto voisi tehdä paremmin työtään, niin kysy, mitä herra Browni ajattelee tästä. Ja pystytään tässä, arvo puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo. Jak zwykle... Tanne, jonka julkaisette vuosittain. En tiedä, missä määrin Euroopan parlamentti hyödyntää tällaista toimintaa. Ne ovat äärimmäisen tärkeitä. Eli itse asiassa voisi olla hyvä tapa mitata teidänkin toimintanne onnistuneisuutta laskemalla, kuinka monta kertaa teidän kertomukseenne viiota ei ole kauheasti tutkittu. vaikuttaisi siltä, että se, niin sitä ei kauhean, kauheasti tunneta. Eli se, miten metsät varastoivat hiiltä, niin sitä ei, niin emme välttämättä ymmärrä, että kyse voi olla esimerkiksi jopa puhutte paljon, me puhumme paljon maaperästä ää, ja maaperä todellakin voisi varastoida hiiltä. Se voisi olla jopa halvempaa kuin esimerkiksi CCS-installaatioidensa. Toinen kysymykseni liittyy siihen, tai no tätä on tietysti tutkittukin, mutta liittyy siis meri, merialueisiin ja siihen, Itämeren arvioiden mukaan tietyillä alueilla biomassan määrä mikrolevästä, sen määräksi arvioidaan jopa, että se on, on mikroleviä voidaan kuitenkin käyttää useisiin tarkoituksiin, esimerkiksi biotalouden arvoketjuissa. Oletteko te tämän asian ottaneet huomioon? Uh, thank you, Mr. Chair. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että tulitte tänne keskustelemaan. Ensiksi onnettelen teitä ympäristöasiasta kuin poliitikot. Me julkisesti saatavilla olevan kartan jälkeen jotkut jäsenvaltiot on, on jäsenvaltiolta saatavan datan laatu. Ei siis se informaatio, jota itse luotte, vaan kasvaa poikkeuksellisesti jollakin sektorilla, mutta se on uusittavassa energiassa. ja biomassa käyttö käyttää kaukolämmön tuottamiseen. Voi saada mittauksia. että varmaan yhdestä jäsenvaltiosta teosta tietoja, jossa puunte. Kasteet. Kiitoksia kovasti, arvon johtaja. On tärkeää, että me saamme kuulla teitä säännöllisesti kuulemme, saamme kuulla myös niistä ongelmista, joita te kohtaatte budjettiin liittyvistä. Mutta valitettavasti me tunnemme hyvin tämän budjettikysymyksen. Ja kyllä jäsenvaltiota tulisi painostaa, jotta ne ymmärtävät. Tällä hetkellä meillä on hiljattain tehty vaikutusarvio, jonka perusteella vuonna 2015 Öö, yli 20 000 eurooppalaista joutui. Mitä, mitä tällä asialla voidaan tehdä? Tässähän on kyse paitsi terveysongelmasta myös talous- ja ympäristöongelmasta. Miten me voimme lisätä kansalaisten luottamusta tässä asiassa? Puhuin tässä vedestä ja haluan puhua myös veden käsittelystä, käsitellyn veden uudelleen käyttämisestä, Käyttää uudestaan. Ja kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin yhä useammin ja useammin olemme voineet huomata, että EUn jäsenvaltioissa veden puhdistus Äh, kuluttajien luottamus siihen, että tätä vettä todella voidaan käyttää. Selväksi tämä oli, oli hyvä saada kuulla. Tosiaan monivuotinen rahoituskehys valmisteluissa virastot ovat yleensä keskustelua viherryttämisen tehokkuudesta, onko se ollut tehokasta. Ja jos keskusteluissa vesitetään viherryttämistoimet, Äh, mutta nyt jos sanotaan, että viherryttämiseen ei olisi kannattanut ryhtyä ollenkaan, niin se olisi kyllä väärä viesti. Todennäköisesti tarvitaan myös äh, virastoja viherryttämisestä. Kiitos. Thank you. Uh... Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä tässä vaiheessa? So many times. Niin, anteeksi, olen painanut tätä mikrofonia niin monta kertaa jo, että nyt meni väärin. Oliko siis muita puheenvuoropyyntöjä? Siinä tapauksessa pyytäisin professori Lena Niitä. Hän, hän siis edustaa viraston johtokuntaa. Pyytäisin häntä käyttämään puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, this era is of great importance for the future. Mä haluan tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeä kansalaisilta ja yksityiseltä sektorilta on lisääntyvä kiinnostusta ja sen vuoksi Kaikki tämä on tärkeää tulevaisuuden ja tulevien sukupolvien kannalta. Minusta verestä tekee erittäin tärkeää työtä. Ja erinomaista työtä seurannassa ja datan keräämisessä. Se on erittäin tärkeää työtä. Ja tiedon määrä kasvaisi. Tiedon tuottaminen vaatii paljon resursseja. Erilaiset kumppanit vaativat lisää dataa. Minun huolenaiheeni on, kuinka paljon virastolla on perehtyä siihen, mitä tapahtuu seurannan ja keräämisen jälkeen. Ymmärrä se toiminta siis. Koska se on yhtä tärkeää kuin datan seuranta tulevaisuuden kannalta. Ja hän sanoi, että tulevaisuudessa ajatte keskittyä hallintaan ja siirtymäkausien hallintaan. Missä väärin te pystytte nykyresursseilla siihen, miten te haluaisitte edetä tuolla tiellä? Very much. And, uh, professor... Kiitoksia sitten professori Janos Linski. Here. Kiitoksia puheenjohtaja. Puheenjohtaja, arvon parlamentin jäsenet, arvon johtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kutsusta tähän istuntoon ja haluan ilmaista kiitollisuuteni siitä, että te luotatte meihin, luotatte meidän toimintaamme EEAssa. Me olemme vasta aloittelemassa kauttamme näinä viikkoina. Joten tässä kohtaa haluaisin vain käyttää tilaisuuden hyväkseni. Haluan äh, vakuuttaa teille, että olen, tehnyt, olen seurannut työtänne 20 vuoden ajan ja arvostan tätä laitosta kovasti. Voi vain onnitella teitä saavutuksistanne ennen ja nyt. Ja EUn ulkopuolisessa maailmassa Euroopan ympäristöviraston työ osoit- on se, josta nähdään, mikä on EUn asenne äh, kestävyyskysymyksissä äh, ja miten niitä arvostatte. Itse olen ollut YK-instituutioissa ja prosesseissa mukana, joten voin äh, sanoa, että näin on asian laita. Ja olen iloinen voidessani todeta, että kun kestävän kehityksen tavoitteet muun muassa ovat yksi työmme johtotähdistä, niin EU-ssa tehdään kovasti työtä niihin liittyvissä kysymyksissä ja ympäristökysymyksissä. Ja viraston puolesta voin sanoa, että kun siirrymme kohti kestävyyttä, Ja kun täällä Euroopan unionin instituutiossa haluatte viedä eteenpäin kestävää kehitystä, niin kaikki on aika pitkällä riippuvasta siitä, mitä tukea saatte virastoltamme, mutta toisaalta meidän virastomme menestys tietenkin on pitkälle teidän ansiotanne. Me lupaamme palvella teitä parhaan kykymme mukaan. Kiitoksia. Olisiko DG-ympäristöstä komissiosta joku, joka haluaisi käyttää puheenvuoron? Eikö? Mm, ehkäpä varmistan kyllä sen, että terveiset menevät myös äh, henkilökunnallemme. Vastaan kysymyksiin äh, siinä järjestyksessä, kun ne esitettiin ensinnäkin Kopernikuksesta Herbrandille voisin todeta seuraavaa. Nyky täytyy korostaa, että valtava enemmistö tästä talousarviosta käytetään jäsenvaltioissa ja teollisuudessa ja tiede- yksiköissä, jotka auttavat sitten jäsenvaltioita käyttämään Kopernikus-dataa ja kaikkea sen potentiaalia. Käynnissä 2021-2027 uudelle Kopernikus-hallinto-ohjelmalle. Tämä on äärimmäisen tärkeä virastollemme, koska tietenkin haluaisimme, että tämä kymmenen vuoden investointi alkaisi Ähm, kantaa hedelmää niin, että jäsenvaltiot tätä ympäristöä monitoroidaan ja tämä keventäisi jäsenvaltioiden taakkaa huomattavasti ja johtaisi huomattavasti paremmin automatisoituihin tietojärjestelmiin, joten todella tätä odotamme ja täytyy ihan suoraan sanoa, että olisin erittäin pettynyt jos muille, koska me olemme todella investoineet, käyttäneet tähän yli kymmenen vuotta joten tätä keskustelua seuraamme hyvin tiiviisti yhteydessä kasvupääosastoon niihin tahoihin, jotka asiaa hoitavat ja kumppaneihimme eh, Kopernikuksen puitteissa muun muassa työlle ja myös jäsenvaltioille, koska ne tulevat Kopernikuksen eh, käyttämisestä eh, hyödyn, hyötymään samassa suhteessa kuin ovat siihen investoineet. Sitten kysymyksiä siitä paljonko meidän raporttejamme hyödynnetään ja e, ollaan käymässä läpi uudelleen ja verkostoamme ja juuri muun muassa tätä tietoa olemme konsulteille tarjonneet, konsulteille, jotka tämän tutkimuksen tekevät arvion tueksi, joten olemme tämän analyysin toimittaneet e, myös ympäristöpääosastolle. Tämän e, ilmaston Mm, kolmantena tukipilarina ja tämä tilanne ja tieto kehittyy edelleen. Tietotyötä tehdään paljon myös Horisontti 2020 alaisuudessa. Tiedeyhteisessä tutkimuskeskuksessa tarkastelemme sitä, miten saadaan raportointia, monitorointia ja arviointi järjestelmä vuonna 2020 jälkeen jaloilleen niin, että LULUCF saadaan todella toimimaan. Ja tämä on muuten yksi Kopernikuksen koetin kivistä, kun oli oikein hyvä testi. Olemme ihan vastikään ää, mm, meren liittyviin elintarvikejärjestelmiin liittyvän raportin julkaisseet biomassan kasvattaminen meri eh, ekosysteemissä. Annan teille konkreettisempaa, yksityiskohtaisempaa tietoa kahdenvälisesti. En halua tässä puheenvuorossani mennä yksityiskohtiin, mutta tätäkin tietoa olemme, eh, olemme tällä hetkellä työstämässä. Kun puhutaan sitten jäsenvaltiosta ja jäsenvaltioista tulevasta datasta ja miten sitä käsitellään, arviointimetodi, joka on automatisoitu. Meillä on algoritmia, jotka käyvät äh, raportoidun tiedon läpi ja jos äh, vaikuttaa siltä, että tieto mm, on hyvin äh, epätyypillistä, niin sitten asiantuntijamme analyysi ydintietovirroista, joita jäsenvaltiolta tulee, ja nämä me laitamme arvojärjestykseen pisteytyksen pohjalta, sisältää datan laadun, ajanmukaisuuden ja eri elementit, ja tämä ilmoitetaan sitten jäsenvaltio viite keskuksen kautta eri aiheista, joilta odotamme jäsenvaltiolta tietoa. Olemme yhteydessä jäsenvaltioiden avaininstituutioihin, jos tieto on tilastotietoa. Ja myös vahvasti teemme yhteistyötä Eurostatin ympäristöä. Moittakaa ihmeessä. Mutta sanoisin, että meillä on kyllä erittäin hyvä tarkastus ja laadunvarmistusjärjestelmä jäsenvaltiota tulevan datan suhteen käytössä. Sitten kun puhutaan vedestä. Tämä on tosiaan vakava asia, kun havaitaan, että yli 20 miljoonaa eurooppalaista elää olosuhteissa, joissa vesi saattaa aiheuttaa heille terveyshaittaa, niin kun me tätä vesikokonaisuutta tarkastelemme, niin pääviesti on ensin täydellinen täytäntöönpano, eli täytäntöönpanon puutteet täytyy korjata paitsi vesi direktiiveissä ja asetuksissa, mitä vedenlaatuun tulee, mutta myös mm, teollisuuden saastuminen ja muut asiaan liittyvät kysymykset ja näiden täytäntöönpano. Tässä on kyllä täytäntöönpanovajetta vielä monellakin alueella Euroopassa. Juomavesidirektiivi, veden käsittely, veden, veden uudelleenkäyttö – me, minä voin antaa teille konkreettisempaa tietoa oikein mielelläni. Sitten veden uusiokäyttö, ilmastonmuutos huomioon ottaen nämä veden puute, kuivuus, niin mehän olemme raportoineet yli vuosi sitten ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja ja sitten myös äh, katastrofivalmiudesta ja vastaavat, että tämänhetkiset äh, kausittaiset äh, veden puutteet ovat vakava asia, niin tarkastelkaapa raporttiamme. Tämä asia tulee olemaan huomattavasti vakavampi tulevaisuudessa, jos katsotaan 2050 arvioitu. Ja tämä on siis täysin vakava, erittäin vakava asia paitsi ihmisille, maataloudelle, asunnoille ylipäätään. Mutta varmistan sen, että saatte tämänkin kertomukseen. Sitten Reika-ryhmien aloituskonferenssi, lanseerauskonferenssi, joka koski yhteistä maatalouspolitiikkaamme olimme mukana, pidin yhden johdetta puheenvuoroista. Ja kysymyksemme on, miten me voimme ajatella maatalouden ja ruokajärjestelmä, joka suuntaa maataloutta niin, että mennään näiden isompien, isompia tavoitteita vastaan ei ole sitä arvosaa muualla. Minusta se oli askel väärään. Maatalouden ja ruoan hallintajärjestelmä keskittyy kovasti maataloussiipaleeseen. Sen menee paljon rahoitusta. Sitä käytetään julkisia varoja myöskin. Ruokajärjestelmän kielteisten sivuvaikutusten hillitsemistä koko sykliä tuotannosta teollisuuteen ja ruoaksi ja kaupojen hyllyille ja ruokajätteeseen. Tällainen lähestymistapa olisi järkevä. Meillä on tästä mietintä, jonka mielelläni jaan kanssanne, jos teillä ei ole sitä. Sitten vähentämisestä henkilöstä olemme vähentäneet, mutta olemme lisänneet henkilö, jotka työskentelee maatalouden indikaattoreiden kanssa, työskentelee maatalouden pääosaston kanssa maatalous Ja integroimme tätä LULUCF-osuutemme kanssa. Se on yksi prioriteetti. Odotamme uusia ihmisiä tansa ja viisautensa vuoksi. Jos ajattelee kahta uutta jäsentä heidän CVtään ja ansioitaan, me varmasti työskentelemme tämän toisen toinen otsake, jossa puhutaan kestävyys siirtymistä. Ja me työskentelemme niin, että me työskentelemme koko ketjun läpi ja hyödymme siitä, että teillä on. On oikein hyvä, että yhteistyömme kuulostaa niin lupavalta. Oli oikein mukavaa nähdä teidät. Kiitos. That brings us to the next. Uh, hiilen vähentämisestä. Ja meillä on komission pääosasta vieras. Antaisin susta oikein mukavaa, että saimme mahdollisuuden keskustella kanssanne tästä aiheesta. Komissiohan keskustelu menee kyllä pitkälle sopimuksemme hengen mukaisesti, ja komissiohan on äh, keskusteluissa keskustelemme standardikäytänteistä ja suositetuista äh, käytänteistä ja myös täytäntöönpano paketista. Peter varmaan kertoo näistä enemmän. Tästä asiasta neuvotellaan tällä hetkellä ja toivottavasti kesäkuussa saadaan ikä on neuvostossa yhteisymmärrys aiheesta. Ja se sisältää avainelementtejä, sellaisia elementtejä, joita tarvitaan, jotta korsiasta voi tulla operatiivinen. Eli työ on tässä etenemässä hyvää vauhtia. Tämä on hyvä mahdollisuus oikeastaan kertoa teille tilan, siitä, missä nyt tällä hetkellä mennään, mikä on tilanne. Tehän tiedätte, e, mikä on EUn vankkoja täytäntöönpanosääntöjä ja vankkoja tarkka järjestelmä, että korsiasta voisi tulla uskottava ja tehokas. Ja meillä on äm, aika paljon kokemusta EU-ssa e siitä, minkälaisia äm, aspekteja tähän tarvitaan huomioon ja niin edespäin. Ja EU on Montrealissa muun muassa ottanut näitä kysymyksiä esiin ja Äh, olemme neuvotelleet parhaamme mukaan, mutta kuten Peter tulee kohta teille kertomaan, niin neuvottelut ovat olleet hyvin haastavia. Kaikki nämä avainelementit tullaan tietysti arvioimaan niistä tullaan joista. Luultavasti, äh, en nyt sano kauheasti enempää, haluaisin vain todeta, että nyt ollaan kriittisessä vaiheessa. Äh, kesäkuun ikä on neuvosto on tässä ihan jo kulman takana ja sen jälkeen tulee pian toinen toden tottakin. Annan puheenvuoron Peter Viissille, olkaa hyvä. Thank you very much, Mrs. Kiitos puheenjohtaja Teristä. Toimitti jäsenvaltioille korsia ehdotuksen kommentteja varten 5. maaliskuuta tänä vuonna takarajana. EUn jäsenvaltiot tekevät selväksi, että hyväksyvät Korsia-paketin tella. Nykyluonnoshan on jo vaikeiden neuvottelujen lopputulos ja Eurooppa on hyvin yksin monissa kysymyksissä. Euroopan kanta, niin kuin äh, ilmastopääosaston kollega totesi, on se, että haluamme vankat säti muiden valtioiden pyynnöstä. Ja näin eurooppalaiset aikovat te esittää huomioita, jotka haluavat huomioon otetuksi siinä tapauksessa, että paketti avataan. Me emme siis halua neuvotteluja avattavaksi uudelleen, mutta mutta on todennäköistä, että muu jäsenvaltioiden, EU-jäsenvaltioiden välillä ja jäsenvaltiot pyrkivät siihen, että eh, Euroopan siviiliilmailukonferenssi esittää eh, yhdenmukaisia huomioita, jotka liittyvät Korsian eh, ja myös vaihtoehtoisten polttoaineiden suhteen. Ilmeistä on, että monet jäsenvaltiot tulevat tekemään ehdotuksia Korsia-paketista, teollisuus- ja kansalaisjärjestöt samoin. Prosessi etenee nyt niin, että ICAO keskustelee ensimmäistä kertaa kommentteista 13. maaliskuuta. Sihteeristö tarkastelee saatuja huomioita ja tekee niihin liittyviä suosituksia ja jäsenvaltiot sitten neuvontaryhmässä touko-kesäkuussa keskustelevat ja 11. kesäkuuta ja tämän jälkeen sitten kolme viikkoa asiasta neuvotellaan ja tämän jälkeen on vuorossa hyväksyntä. Haluaisin mm, korostaa, että on seitsemän EU-jäsenvaltiota plus Turkki, jotka kuuluvat ICAO-neuvostoon 37 jäsenvaltiosta kaiken kaikkiaan. Eli mm, parhaimmillaan ICAKilla on seitsemän ääntä mutta jos tarpeen, niin neuvosto tekee sitten enemmistöpäätöksen. Jos IKAN neuvosto kesäkuussa hyväksyy Korsia-paketin, se sitten lähetetään jäsenvaltioille hyväksyttäväksi taikka hylättäväksi. Ja tässä vaiheessa ää, jäsenvaltiot voivat sitten ilmoittaa eriävistä näkemyksistään. Ja tämä on osa ihan tätä ää, tavanomaista menettelyä. Nyt on 73 valtiota, jotka ovat ilmoittaneet osallistuvansa Korsiaan. Näin ikaan nettisivuilla ilmoitetaan. Namibia, Botswana ja Jamaika ovat viimeisimpiä osallistujia. Ja minä ja kollegani ovat, olemme valmiit vastaamaan kysymyksiin, jos teillä sellaisia on. Kiitos oikein paljon. Thank you very much. I have already... Kiitoksia kovasti. Täällä on pari puheenvuoropyyntöä. Liisa, olkaa hyvä. Someone else wants, just indicate. Koalitioneuvottelut liittohallituksen muodostamiseksi. Saksassa esitettiin vaatimuksia ja usein Euroopassa puhutaan siitä, että halutaan kansainvälisiä sääntöjä, koska tämä on kansainvälistä liiketoimintaa. Ja näin olisi erityisenkin järkevä sanoa, että ei asiaa hoideta kansallisella tasolla, vaan kansainvälisellä tasolla, vähintäänkin Euroopan tasolla, jos mahdollista, niin maailmanlaajuisesti. No sitten viisaat ihmiset löivät järkevä sanoa, että ei asiaa hoideta kansallisella tasolla, vaan kansainvälisellä tasolla, vähintäänkin Euroopan tasolla, jos mahdollista, niin maailmanlaajuisesti. No sitten viisaat ihmiset löivät viisaat piisat päänsä yhteen ja katsoivat, että mitä vaikutuksia Korsialla on ja mitä vaikutuksia näillä Saksan kansallisilla määräyksillä. Ja aika nopeasti huomattiin, niin kuin täälläkin usein huomataan, että Korsia ei ole paljonkaan arvoinen. Korsian kautta ei paljon saada aikaan siis ympäristöä hyödyttäviä asioita. Ja sitten kun vielä ajatellaan eri Mm, liikennemuotojen kilpailua. Eurooppalainen ETS-järjestelmä on huomattavasti parempi, päästökoppajärjestelmä on parempi, mutta sekään ei riitä kansallisten toimien tekemiseksi turhaksi tai tarpeettomaksi. Ja mielestäni tämä on kyllä tärkeä havainto kaikille niille, jotka ajattelevat kilpailukykyä ja ovat kiinnostuneita kilpailukykyisestä ilmailusta. Meidän täytyy kansainvälisesti eurooppalaisesti tulla paremmaksi, koska nyt kilpailua vääristää tällainen kansallisten järjestelmien tilkkutakki ja valitettavasti me emme ole tehneet kylliksi. No, ETHSn kautta yleinen uudistus ensin, kun hinta nousee, niin tämä tulee tietenkin vaikuttamaan jo jonkin verran. Ja sitten komissiolle on annettu selkeä toimeksi anta, anto siitä, että ETSn huutokaupattavia osuuksia lisätään. Ja ehkä sitten päästään tilanteeseen, jossa kansalliset toimet eivät enää ole tarpeen. Korsian kautta tähän ei päästä. Ja siksipä valiokuntamme vaatimus onkin, että kun Korsialta on odotettavissa niin kovin vähän, niin unelmissammekaan emme ajattele luopuvamme eurooppalaisesta ilmailuliikenteen ETS-stä päästökauppajärjestelmästä. Nyt konkreettinen kysymys. Paljonhan puhutaan tästä offset-osuudesta ja mm, myös siitä, että esimerkiksi puiden istuttaminen voitaisiin ottaa huomioon korvaavana toimena. Ja mielestäni tässä kyllä lähdetään vaarallisille Äh, teille ja viime kädessä sitten asiakkaat ja osakkeenomistajat pelkäävät, että syntyy suuria äh, ongelmia, jos lähdetään sekoittamaan puiden istuttaminen kaikkeen tähän muuhun ja ihan äh, laskea mukaan. Ika on pääsihteeri, näytti meille videon muutama kuukausi sitten yhdessä viimeisimmästä COP-kokouksesta, hienona esimerkkinä Korsiasta – ja järjestelmästä ja hyvistä säännöistä. Mielestäni, jos me teemme tämän ja investoijat kuulin komissiolta jo, kuinka vaikea tämä on. Tämä on ilmeistä. Ei komissiolla ole ollenkaan kadehdittava tilanne, mutta viime kädessä sitten kuitenkin tämän kauden päätyttyä parlamentin auttaisi Eli kyllä parlamentti on. Kiitoksia, Stenekaut. Kiitoksia teksteistä kävi selväksi. Kysymys on, että komissio kysyy, että voidaanko eläinten, vaikka Erbas eläisparentti, Meidän täytyy lukea vuoritettuja äh, luonnoksia. Me kuulemme vähän Euroopan kannasta, mutta mitä muodostamme kuulemme myöhemmäksi, miten he toimivat. Tämä on vakava asia. Se, että Ermasia kohdellaan paremmin Euroopan parlamentin neuvostossa, näyttää sille, että komissio Eurooppa on hyvin edustettuna. Ja ajattelin sitä täytäntöönpanoa asetusta, että odotan Euroopan komissiolta. Odotan komissiolta, että Euroopan tasolla, että tämä on, korjataan asia eu tasolla. Tämä on se seuraava keskustelu ja toisella lainsäädäntövallan käyttäjänä seuraamme tätä läheisesti lentoilmailusektorin päästöjä ja se on iso huolenaihe minulle. Okei. Okay. Okei. Okay. Onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä Ekautin lisäksi? Nalainen. No, I don't know whether I count has read... Estuneita Airbussin osuudesta neuvottelussa. Komissio on ottanut teihin yhteyttä. Asia ja transparenssi. Kun puhumme paperista, että meidän ei pitäisi nähdä, ne ovat ole avoimia. luolla ympäristövaikutuksia ja siinä ei ole mitään pitkäaikavälin tavoitteita. Ja päätän Liisa kysyä, mitä muita tavoitteita voisimme mainita meidän lainsäädäntömme mukaan. Ja päästökaupan perusteella me olemme sitoutuneet kestävyyskriteereihin politiikkaamme. Thank you, if you... Kiitos. Jos olitte puhunut kollegani Julie Görlingin puolesta, joka ei päässyt paikalle, mutta Daltolta, joka oli vastikään esittelijä, kun EU-ETS-direktiiviä uudistettiin ottaen huomioon myös Korsia. Ika on taholta. Girlin korsiassa vain todetaan, että pyritään SARPin toteuttamiseen, kun ei ole kunnon seuraamuksia usein mahdollista, jos SARPsit vaatisivat koko operaattorin päästöjen julkaisemisesta eh, se loimien suhteen. Kun tilannetta uudistetaan, komissio, eh, tulkaa komissio. Kiitoksia, Gerbrandi. Thank you, Chair. And... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission edustajia siitä, että tulitte paikalle. tai helppous, vaan me kaikki tiedämme, että ilmailusektori on yksi niitä sektoreita, joilla äh, ilmastonmuutosta on valleen ryhtynyt riittäviin toimiin äh, ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Se on ensimmäinen kommenttini. Toinen kommentti vuotaneisiin asiakirjoihin. Kollegat ovat sen maininneet jo, mutta eikö ole ihan skandaali, että asia joka on koko planeetasta tähän asiaan. Olen ollut tässä tilanteessa aiemminkin. Tämä Montrealin kokous oli mielestäni salaisempi kuin skientologien Menot. Puhutaan ilmastoneutraalista kasvusta vuoden 2020 jälkeen ihan kunnianhimoista, mutta sen jälkeen joka iki, ikis halua muutoksia niihin luonnoksiin, joita on lähetelty salaisissa, sinetöidyissä kirjekuorissa, mutta ja niin edespäin. On hyvin vaikea ymmärtää, minkä vuoksi EU tällä tavalla heittää pyyhkeen kehään. Kaksi konkreettista, vaikka alkuperäinen ikaon päätöslauselma on kyllä vesitetty, niin on hyvä, että kahdenvälisesti ja siihen haluaisikin teiltä kommentin. Ja sitten vielä strategisemmin puhuen, Brasilian ja Venäjän kaltaiset maat ovat sanoneet, että he keskustelevat, jotka haluavat osallistua. Joten ehkä voitte tätäkin kommentoida. Eli minkä vuoksi niille sallitaan tällainen? No kiitoksia kovasti näistä kommenteista. Annan puheenvuoron komissiolle johtopäätöksiä varten. No, kiinnostuneena kuuntelen nyt, mitä komissio sanoo. Olkaa hyvä. Well, thank you very much, honorable members, for these questions. I will do my best to... Kiitos kysymyksistä. Pyrin vastaamaan parhaan mukaan ja kollegani Lohamasta sitten ympäristöpääosaston puolesta. Tohtori Liise Pojensi korva, kompensoivat toimet. Ja voivatko metsätaloustuotteet kelvata kompensointiin ikään lähestymistava korsiaan? On se, että on joukko kriteerejä, joita yksikön täytyy kunnioittaa ja yksi niistä on päästöjen vähennysten pysyvyys. Ja toinen, että äh, äh, vähennysten laskemisessa pitää olla robustin metodologia. Ikään lähestymistapa ei ole sulkenut tiettyjä projekteja pois. Siellä mitään negatiivisia listoja pois sulkemista, niin kuin Euroopassa on, jossa emme ole esimerkiksi päästökauppaan sallineet tiettyjä toimii. Kysymys on kaikkiin komissavien toimien hyväksyttävyyskriteereistä. Kriteerit päätyvät kaikkiin ohjelmiin, jotka tuot kompensoivat. Jos kriteerit täyttyvät, projekti sallitaan. Kysymys e, ei ole siis, että saako metsätalous logisia oikeuksia. Mutta tämä vaatimus on, että toiset ovat pysyviä. Tässä on kytkössä. Räikkaut. Kysymys on hiilidioksidin standardista. Me tiedämme, että kysymys on hiilidioksidista ja ilmastonmuutoksesta. Ja hiilidioksidin vaikutukset ovat kysymys. Ja Herra viittaa yhteyksiä, että komissio on ollut Airbusiin ja useampien valmistajan kanssa standardin laatimisessa. Emme häpeä sitä, että olemme kaikki saaryhmien kanssa tekemässä mukaan lukien Airbus, joka on suurin eurooppalainen lentokonevalmistaja. Ja meillä on nyt muihinkin valmistajia. Meidän täytyy aina tehdä ikässä päätös, joka perustuu faktoihin. Ja on erittäin vastuullista keskustella sidosryhmien kanssa, jotka tietävät eri vaihtoehtojen teknisestä toteutettavuudesta. Mutta ne vain näyttää informaatiota komissiolle. Sitten kysyi, seurattiinko Airbusin punaisen viime Komissio ei ota ohjeita Airbusilta, se tekee päätöksensä itse. Me kuullaan kattavasti. Ja toivoisimme, että ikänsä ja prosessissa olisi enemmän seurattavuutta. Tämä kytkäyksessä siihen, mitä herra Kerpani sanoi, että mikään ei, tämä ei julkaista. Korsien tiedot lähetettiin kirjat jäsenvaltiolle. Kika teki sen, mutta Euroopan komissio ei sitä. En minä, tämä mä anteeksi pyytä sitä, että mä asia. Minä totean, että me saamme kopion, mutta täällä me olemme valtio. Tämä on toimintarajoite. Me elämme sen kanssa, tämä parhaamme koordinoiden Euroopan valtioita sitten edustusta niiden Euroopan valtioita, jotka meidän kanssa neuvottelevat Montrealissa. Sana skandaali mainittiin. Seuraava Cape Steering Groupia varten me aiemmin julkaista antaa työ asiakirjan, jolla pyritään lisäämään prosessin seurattavuutta. En se johtaa. Olemme tällaisia asiakirjoja antaneet ohjausryhmällä aikaisemmin 2016 ilman suurempaa vaikutusta. Mutta me emme tee säännöistä seurat sellaiset, että ne seuratusta huonoa. Me työskentelemme sääntöjen parissa ja pyrimme avaamaan prosessia. Sitten neuvottelustrategia, johon herra Ekat viittasi, Yksi asia, mitä me teemme tällä hetkellä, on, että me laadimme kommentteja korsia pakettiin. Vaikka voisimme hyväksyä paketin sellaisenaan. Yksi taktiikka voisi olla lähettää kirje, että hyväksymme paketin. Allekirjoittakaa. Se avataan uudelleen. Ja kun paketti avataan, mitä pitemmin päin, niin sitä keskustellaan sitä vaikeampi päästä koherenssin saavuttaminen vaikeaa, mutta, mutta jos neuvottelut jatkuisivat, meidän kommenttimme ovat Mä olen tehnyt kommentteja, jotka pyrkivät vahvistamaan korsiapaketin ympäristökoherenssia ja seurattavuutta. Esimerkiksi operaattoreiden sääntöön noudattamista pitäisi saada yksityiskohtaisempaa dataa, mutta mutta osassa on voimat, jotka menevät toiseen suuntaan, jotka eivät halua koherenttia ympäristöpolitiikkaa. Se on se ongelma, johon me törmäämme. Sen kanssa täytyy työskennellä. Mutta me pyrimme markkeraamaan tilannetta niin, että jos paketti tässä vaiheessa avataan, me olemme myöhässä vaiheessa – Korsien parissa on työskennellyt kolme vuotta tiiviisti yleisneuvostosta lähtien. Useimmat teistä olivat siellä. Yksityiskohtaista työtä on tehty. En usko aikaa sen vahvistamiseksi. Meidän täytyy vahvistaa, että se ei heikkene. Tartu herra Leinen viittaamiin kestävyyskriteereihin. pakettiluonnoksesta poistettiin useampia kriteereitä ohjausryhmän kokouksen jälkeen, joka oli syyskuussa kerro mitä siellä oli tapahtunut, ja marraskuun neuvoston kokouksessa, jossa päätettiin se, mikä versio paketista järjestettiin jäsenvaltiolle, osallistujavaltioille. Kes- ja kestävyyskriteerit ja poistettiin, niin kolme jäljellä jäänyttä haastettiin. Me Saamme pidettyä Kiinasta kolmesta, jotka jäivät, ne ovat kaikki hiileen kytkeytyviä. Me pidimme huolta siitä, että, että Cape jatkaisi työtä muiden kriteerien parissa. Me varmistimme myös sen, että varmistamme myös neuvostossa läpi sen, että nämä muut kriteerit saataisiin pilottivaiheen mukaan, jälkeen mukaan. Se jatkuu vuoteen 2003 asti. Moskata tässä välissä. Moskata ilmailussa käytetään hyvin vähän biopolttoaineita. Mä pitän tästä taka mutta, mutta me pyrimme saamaan kysymyksiä mukaan. Me saamme kolme tärkeää mukaan biopolttoaineilleen kasvihuonekaasusaasta tulevat mukaan ja me saamme sen päivän, päivämäärän mukaan, milloin enemmän kestävyyskriteerejä saataisiin mukaan. Mikään ei ole helppoa. Yksi hyvin valide näkökulma, jonka Gerbranda ajattelee, miksi, miksi Brasilia ja Venäjä eivät ole mukana – ovat olleet mukana 27, kun konsensus tulee pakollinen. Sitä ennen ne eivät ole vapaaehtoisia, mutta Hika on säätäjä mukana. Hika on neuvoston jäseniä. Äänioikeuden käytölle ei ole mikään ehto valitettavasti, että pitää ottaa Korsian alusta lähtien mukana. Niillä on äänioikeus, ne ovat brikse maita pahoittelemme sitä, että ne eivät osallistu vapaaehtoisesti, mutta emme voi pakottaa niitä siihen. Strategisesti me neuvottelemme niin kovasti, kun pystymme. Eurooppalaisen maita on puolet, yli puolet vapaaehtoista, jotka saavat korsia alusta. Me olemme sanoneet, että me olemme al- alkaen mukana valmis sanoa, että mitä pitää kuulla ja mitä kuullaan, mutta valitettavasti lopputulosta emme pysty määräämään. Edes Mäkärin sapsien ja sääntöjen noudattamattomuuden suhde. Jos jotain periaatteita ei noudata, sitten täytyy soveltaa jotain toita. Ja jos jotain sarppia ei noudata, niin sitten muut maat voivat ryhtyä toimien. Mutta nämä oikeusvälineet meillä on, jos haluaa ikää tekemään jotakin, niin näistä tapahtuu. Se tapahtuu se missä muussa ja, ja Korsian aiheesta ei tule sille sopimusta. Meillä on eh, nokseihin ja muihin hiilidioksidiin li- kytkeytyviä, tuollaisuuden liittyviä sopimuksia, eivät ne ole pikkukysymyksiä. Turvallisuus on kriittisen tärkeitä kaikille. Ja niin vahvaksi, nämä niin vahvaksi niistä tulee. Mutta jos joku ei sovella näitä ja jäsenvaltioita yritä toimia, äärimmäisessä tapauksessa voidaan myöskin estää johonkin maahan lentäminen. Ne. Jos jotain näistä säännöistä ei noudata, näin toimii voidaan ryhtyä. Jos sitä noudataan, niin he voivat tehdä. Voin lopettaa sanoksen, että EU ja ekakin eurooppalaiset maat työskentelevät kovasti argumentoidakseen koherentin ympäristötavoitteen asettamiseksi. Kysymys, ja ne ole vastannut, on miten se mutta Toivottavasti Laurence Graaf vastaa siihen korsiin ja täytäntöönpannaan. Me neuvottelemme siitä. Ja kaikki seuraavat eu nähdäkseen, että ne panisi, jos mä en tekisi niin. Mullakin on se vähemmän syytä. Kiitoksia kovasti. Haluaisin lyhyesti vielä puhua muutamista asioista. Ensinnäkin päästä hyvity, kompensaatiot tai hyvitykset. Me olemme tyytyväisiä pitkälle tähän prosessiin. Meillähän on hyvä asema EU-ssa ja hyvää historiaa toiminnassamme juuri näissä nimenomaisissa asioissa. Ja kun puhutaan ICAON paketin täytäntöönpanoelementeistä, niin äh, yksiköiden, yksiköihin liittyvät kriteerit ovat hyvin erilaisia, mutta lopultahan päätös on Ikean neuvoston ja me emme vielä tiedä, millä tavalla ne tahot, joilla on valta tehdä päätöksiä, millä tavalla he tulkitsevat näitä asioita. Se ei ole siis ollenkaan selvää, ja selvää ei ole sekään, Haluaisivatko neuvottelupöydän ympärillä olevat tahot sallia päästöhyvitykset esimerkiksi vapaaehtoisissa järjestelyissä, koska sehän, on, sehän kuuluu näihin päästökompensaatioihin. Ja uskon, että myös metsäalasta puhutaan näissä keskusteluissa. Eli tämä kannattaa pitää mielessä. Viittasin jo prosessiin, kuka tekee loppujen lopuksi päätöksiä, siis Ikean neuvosto lopus, lopulta. Ja lopuksi vielä ää, puhuisin tupla laskemisesta. Sekin ää, on esillä tässä ää, päätöslauselmassa. Sitä, se on asia, jota ei ole vielä ratkaistu. Ympäristön kannalta me kaikki tiedämme, kuinka